Io Dear colleagues, we can... Uh, Hyvät kollegat, käynnistämme kokouksen. Ensin esityslistan hyväksyminen. Perjantaina te saitte päivitetyn esityslistan, jos siihen ei ole huomautettavaa, niin hyväksymme esityslistan muutoksitta. Pari ilmoitusasiaa. Meillä on työpajoja, joissa Envi on mukana ja kaikkia parlamentin jäseniä pyydetään mukaan. Meillä on sitten julkinen kuuleminen tiistaina. Ja sitten neurologiset aivovammat. Siitä on sitten 12. lokakuuta 2030 1445 työpaja. Ja sitten teollisuusvaliokunnan kanssa meillä on yhteinen kuuleminen torstaina 13. lokakuuta. Tänään tulkkaus on saatavana 16 kielellä. Ja kuten aina, Kokousasiakirjat löytyvät sähköisesti Imaging sivustolta ja tämä kokous välitetään verkkoon. Sitten kohta kolme. Koordinaattorien suositukset on toimitettu teille sähköisesti. Jos vastalauseita ei ole, niin ne voidaan katsoa hyväksytyiksi. Sitten artikla 106 No en nyt lähde toistamaan näitä otsikoita, mutta ensimmäisenä yhteisesittelijä Bart Stais, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollega. Minä olen kollegojen kanssa jättänyt tämän vasta lausen. Nämä liittyvät maisi 1507 muassa von Bioacrosciences. ja sitten Mon 810 Monsantolta. Tässä nämä kolme sitten. Sitten markkinoille pääsystä Agrosciencesilta yksi ja sitten Mon 810 on tässäkin mukana, mutta nämä kaksi viimeistä, jotka koskevat äh, markkinoille saattamista, tässä neuvoston ollut sitä vastaan ja 16 jäsenvaltio ovat äänestäneet vastaan tai äänestäneet tyhjää, eli 61,7 prosenttia Euroopan väestöstä vastaa tämä 16 jäsenvaltiota. Tässä toisi, toisessa kohden prosenttiosuus on 61,09. Ja sitten viimeinen pyytö jäsenvaltio ovat sanoneet, että tässä on, ö, ei ole tehty tarpeeksi myrkyllisyystutkimuksia. Ja sitten tämän mitä päätöslautelmaan tulee, niin haluaisin tässä keskittyä kolmeen kohtaan. Ensin tämä BTL 705 maissa ovat tolerantteja joillekin kasvimyrkeille. Ja tämä on lisääntymiselle myrkyllinen aine. glysofinaatti. Sehän raukeaa vuonna 2007 ja käyttö lopetetaan sitten vuonna 2017 loppuun mennessä. Ja mitä sitten eläimiin ja organismeihin tulee? Komissio on sanonut, että Tässä otetaan tämä 0,5 prosenttia huomioon sitten, mitä MON 810 tulee, niin tässä täytyy olla 5 metrin suoja-alue, jos on, on joku suojeltava alue ja jossa näitä aineita on käytetty. EFSA kuitenkin on sanonut, että tämän etäisyyden pitäisi olla 20 metriä, eli tämä on neljä kertaa enemmän. Sitten tämä maisi 507. Tässä puhutaan 20 metristä komission taholla ja EFSA puhuu 30 metristä. Ja tämä on myös yksi syy sille, miksi valitus on esitetty. No sitten ehkä kaikkien ajankohtaisin aihe vuoden 2005 suosituksessa EFSA sanoi, että ma- ei ole mitään sukulaisia eh, Euroopan unionissa. Ja vuodesta 2009 me tiedämme, että Espanjassa ja Ranskassa kuitenkin tällaisia muotoja löytyy. Ja ne, siinä on transgeenistä DNAta mukana. Ja päätöslausessa tämä on myös otettu esille ja tämä on vaaraksi ympäristölle ja myös maanviljelylle. Ja tässä syntyy myös kantoja, jotka ovat vastustuskykyisiä kasvimyrkyille. Ja siksi komissio pyysi EFSAa tarkastelemaan, että onko tässä uusia elementtejä liittyen näihin uusiin tuotteisiin, joista me puhumme. Ja, ja viime viikollahan tästä tuli kannanotto. Ja kun tätä nyt lukee, niin nämä ovat erittäin tärkeitä, mitä tai siinä ei ole tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät riskiarviointiin. Eli ne tuottavat enemmän hybridejä kuin muut ja toiseksi, mitä transgeenien biologiseen aktiviteettiin tulee, se vaihtelee. Jotkut maisit voivat esimerkiksi tuottaa enemmän toksineja kuin alkuperäiset maissit. Ja tätähän nyt on tutkittu. Tässä ei ehkä ole nyt riittävästi tietoa, mutta meillä on tietoisin, että teosintin määrä on lisääntynyt viime vuosia vaikka tähän on myös valvontamekanismeja, mutta EFSA kuitenkin sanoo, että kaikki on turvallista. Ja, ja mielestäni tämä on aika heikko, tämä kanta, jonka me olemme EFSAlta saaneet. Ja tämä on jälleen yksi syy antaa vahva poliittinen signaali, signaali ja vastusta komission ehdotuksia. Ja ministerineuvostokaan ei ole niitä tukenut. Ja mielestäni nämä valitusten hyväksyminen olisi tällainen poliittinen signaali. Thank you very much. And now Mr. Pagnon. Kiitos sitten Pagnon. Hyvät kollegat, minä puhun kollegan Ian Balassin puolesta. Täällä hän ei ole päässyt paikalle. Ennen kuin puhun tästä varsinaisesta asiasta, niin tänne on tehty viisi poikkeusta hyvin erikoisissa olosuhteissa. Se, siis Mayer eräs toinen firma, ja se, että tällaiset yritykset saisivat käyttää näitä geneettisesti muunneltuja lajeja, niin sehän uhkaa ihmisten terveyttä. Kilpailuviranomaiset eh, käyttävät eh, etuoikeuttaan estämään tämän fuusion. Ja sillä tavalla mm, tässä varmistetaan kaikkien eurooppalaisten elintarviketurvallisuus. Täällä on viisi vastalausetta ja niiden kohdalla minä haluaisin muistuttaa, että nämä säännökset, jotka geenimuunneltuja koskevat, eivät ole demokraattisia. Ja, ja tässä nyt on parlamentille tullut oma paikka tehdä työtänsä demokratian eteen ja käyttää komitologia-menettelyä. Näitä geenimuunneltuja tuotteiden tuottamista komissio ei ole millä tavalla estänyt. Sen sijaan parlamentti on pyytänyt heinäkuussa komissiolta, että se antaisi tietoja tästä markkinoille saattamisesta. Joten meillä on sama tavoite. Mitkään geneettiset, geneettisesti muunnellut tuotteet eivät parlamentin eh, puolesta pääse markkinoille ennen kuin komissio on uudet puitteet eh, säädöksille kehittänyt. Täällä eh, on sosiaalidemokraatit, vihreät, GUE ja näin edelleen, jotka ovat näitä asioita vastustaneet. Ja me pyydämme, että te nyt tuette meitä koska tällä tavalla me suojelemme luonnon monimuotoisuutta, kuluttajia ja viljelijöitä. Meidän toimielimemme eh, suojelevat ihmisiä. Thank you very much. And now Miss Evi. Kiitos sitten Evi. Thank you, Chair. I believe... Kiitoksia. Kollegat jo hyvin selkeästi selittivät samat asiat, jotka minulla oli mielessäni. Kiitos. Kiitos sitten Belet. Thanks very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Toisin kuin jotkut kollegat, me edelleen uskomme EFSAn tieteellisiin kannanottoihin ja EFSAan itseensä. Eli kaikki nämä asiat, joita nyt käsitellään tänä iltana, niin EFSA on antanut niistä myönteiset lausunnot. Tietysti Voidaan keskustella tästä 20 tai 30 metristä. Siitä voidaan keskustella loputtomiin, mutta geneettisesti muunneltu puuvilla, maissi, niiden saattaminen markkinoille ja miten voidaan vähentää näiden siementen aiheuttamia haitteja, niin meidän täytyy ottaa EFSAn neuvot huomioon. Ja myöskin haluaisin muistuttaa kaikille, että enemmistö parlamentista äänesti tätä GMO-moratoriota vastaan. Ja meistä tässä yritetään nyt kiertää sitä päätöstä. Ja lopuksi nämä vastalauseet. Muistuttaisin nyt kaikkia tästä. Eli se, miten näitä on käytetty. Vastalauseita tulisi käyttää sillä tavalla, että jos komissio on ylittänyt valtuutensa, tai jos tieteelliset ohjeet on jätetty noudattamatta, niin voidaan käyttää vastalausta, mutta näin ei tässä ole käynyt ja siksi äänestämme tätä vastalausetta vastaan. Kiitos sitten Demesmaker. Ja, ik, eh, ik sluit mij volledig. Minä olen täysin samaa mieltä Iivo Peletin kanssa. Tämä ei ole ensimmäinen eikä varmasti myöskään viimeinen kerta, kun keskustelemme tästä. Koskelle tässä ei pystytä yksittäistä geneettisesti muunnelusta, vaan tässä puhutaan puitteissa. Mutta tämä puhutaan de facto moratoriumissa. Minä en tule tätä tukemaan kahdestakaan syystä. Euroopan komissio on mielestäni ei ole ylittänyt mandaattianne määräenemmistöä, jo ole ministeriössä saavutettu. Silloin komissio voi tämän hyväksyä EFSAn neuvon pohjalta. Ja tässä ehkä jotkut maat ovat hieman tekopyhiä, koska koska kaikki maat tuovat esimerkiksi eläinrehua kolmansista maissa, jossa on näitä geenimuunneltuja maisia. Mitä EFSAn riskiarviointiin tulee, se on tärkeässä asemassa ja me, meidän täytyy tässä luottaa, jos minä luotan Esan, bioteknologia on tärkeä sektori, kun puhutaan innovaatiosta ja tutkimuksesta myös omassa maassa, niin Flanderissa ja Gentissä. Ja nämä valitukset antavat sen äh, merkin, että tässä haluttaisiin estää tätä tutkimusta. Mielestäni tämä ei ole oikein. No toki täytyy erotella itse tekniikka ja sen soveltaminen. Ja toki tässä täytyy aina suojella ympäristöä ja biodiversiteettiä, koska tämä on erittäin tärkeää, että myös kasvimyrkkyjä voidaan käyttää kestävällä tavalla eikä mitään kemiallisia vaihtoehtoja. Kiitos. I don't know if there are members. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Ei? Selvä. Eli sitten komissio saa puheenvuoron. Chantal Brieski on täällä paikalla komissiosta. Olkaa hyvä. Good evening, uh, honorable members of parliament. I listened. Hyvää iltaa. Minä kuuntelin hyvin tarkkaan kaikkia näitä kommentteja ja kiitos eh, tietenkin myös siitä, että meillä on mahdollisuus antaa oma kommenttimme näistä maissi- ja puuvilla eh, asioista ja myös eh, näistä ehdotuksista. Ensin minun täytyy korostaa sitä, että kaikki nämä menettelylliset tavat on otettu tarkkaan huomioon. Olemme myöskin hyvin laajat EFSAn näkö, näkökulmat eh, kustakin tuotteesta. Jos eh, vaikka puhun tästä viljelystä, niin eh, täällä on 15.07, siellä on viisi täydennystä ja näistä on kaikista annettu monta uutta lausuntoa. Tämä ei ole tehty sitä varten, että olisi päivitetty päivittämisen vuoksi, vaan että uutta tieteellistä tietoa on ollut käytettävissä. Lisäksi te tiedätte, että jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus kommentoida näitä riskianalyysejä. Ja myöskin suurella yleisöllä on ollut kommentointimahdollisuus. No, kaiken tämän perusteella, mitä sanoin, niin komissio ehdotti jäsenvaltioille sen, että tämä maissi ja, ja puuvilla päästettäisiin markkinoille nimenomaan viljelytarkoituksiin ja tietenkin ottaen huomioon eh, eh, sen, että 19 maata on tästä kieltäytynyt. Ja jos minä menen nyt yksityiskohtiin näissä kommenteissa, joita äsken kuuntelin tarkkaan, niin minun mielestäni on hyvin tärkeää, tärkeää ymmärtää, että miksi mm, suurin osa näihin negatiivisiin näkemyksiin oli poliittinen, koska suuri yleisö suhtautuu negatiivisesti GMO-tuotteisiin. Ja näitä ei voida perustella mitenkään EFSAn lausunnoilla, koska meillä on hyvin pitkäaikaisia toksisuuden suhteen tehtäviä, tehtyjä tutkimuksia. Se, että se, että jäsenvaltioilla ei ole tällaisia näkemyksiä, niin se on, siis sanoin juuri, että niillä on poliittinen eh, toimintatapa. Ja sitten on kasvisuojeluaineita, joille, joihin puuvilla ei reagoi. Se on yksi näistä viidestä ja se on tietenkin hyvin tärkeä asia. Tätä lajiketta ei viljellä Euroopassa. Ja sitten jäämä, jäämämäärien sääntely tehdään tietyn lainsäädännön mukaan, joten ei ole mitään tarvetta sille, että säädeltäisiin vielä lisää, koska kaikki tuontiruoka, onpa se sitten geenimuunneltua tai tavallista, niiden täytyy aina näitä jäämämääriä korkeampia mahdollisia noudattaa. Ja Joka tapauksessa lainsäädäntöä täytyy noudattaa aina sellaisena, kun se on voimassa. Katsomme näitä ainesosasia, josta on kysymys. Tietenkin on niin, että te olette hylänneet tämän ehdotuksen, koska se on komission mielestään aivan oikein ottaa huomioon kansalliset tila, tilanteet ja läheisyysperiaate. Kuitenkin minä haluaisin korostaa, että komissiota kiinnostaa seuraavat asiat. Ja ensimmäisessä käsittelyssä eh, neuvostossa nimenomaan. Täällä tuli myöskin kommentti eh, näistä välimatkoista, etäisyyksistä. Me olemme hyvin tarkkaan myöskin tätä analysoineet ja olemme hyvin vakavasti siihen eh, suhtautuneet näihin vaadittuihin välimatkoihin. 2015 EFSA teki tutkimuksen tästä altistumisesta ja se oli hyvin laaja, laaja tutkimus, joka tehtiin ja siinä oli monenlaisia tekijöitä mukana, mutta e, otettiin myös huomioon sade ja kuinka kauan siitä pöly pysyy e, elossa esimerkiksi tuulten mukana tai korkeusaseman mukaan. Ja me olemme katsoneet eh, näitä kaikkia yksityiskohtia. Riskinhallinnan mielessä olemme tehneet päätöksiä. Altistumiselle olemme tehneet hyvin eh, laajan lähestymistavan ja, ja sitten tällaisen sensitiivisen suhteen olemme tehneet eh, viisinkertaisen turvarajan, joten tässä ei nyt ole mitään, mitään sen arempia lajeja olemassa kuin ne, mitä me olemme, eh, olemme tutkineet, koska turvarajat ovat nyt siis kriisinkertaiset. Sitten kun meille kerrottiin, että Ranskassa tai Espanjassa ehkä mahdollisesti on tällaista maissia olemassa, niin me olemme heti pyytäneet siitä tietoa näiltä jäsenvaltioilta ja yrityksiltä ja olemme tietenkin analysoineet tiedot. Tekninen raportti on asiasta julkaistu ja siinä todetaan, että e, teosinin jäämät näissä tuotteissa on hyvin alhainen ja meidän täytyy tehdä tiettyjä toimenpiteitä, jotta tilannetta voidaan korjata. On hyvin kiinnostavaa, että että minkälaista maissia sitten viljellään, onpa se perinteistä tai e, geenimuunneltua, niin kyllä viljelijät hyvin tarkkaan e, poistavat lajit, jotka eivät kuulu peltoon. Ja me tarvitsemme hyviä määräyksiä tähän päätöslauselmaan. Näistä keskustellaan lokakuussa ja näistä keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa. Jos vaikka nyt sitten lopettaisin tämän tähän mm, ja me olemme kunnioittaneet kaikkea lainsäädäntöä ja olemme todenneet, että ehdotukset ovat geenimuunneltujen kasvien lainsäädännön mukaisia ja komitologian sääntöjen mukaisia, niin ehkä komissio joutuu vetämään pois nämä ehdotukset Ja kun tässä on parlamentti toisena lain säätäjänä, niin todellakin totean, että toimeenpanovaltuuksiamme emme ole ylittäneet. Thank you very much. And now we... Kiitoksia. Tämä keskustelu voidaan päättää tähän. Muistuttaisin, että muutaman minuutin kuluttua aloitamme äänestykset ja jos tämä menee läpi, niin täysistunnossa äänestetään sitten myöhemmin. Sitten äänestykset. Ensin kohta yhdeksän, eli Pariisin sopimuksen ratifiointi. Eli ottakaa äänestyskortit esille. Ovatko kaikki valmiit? Äänestys alkaa. Everybody had voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54 puolesta. Haluaisin kiittää kollegoita tuesta. Ja täytyy sanoa, että jos tämä menee huomenna läpi täysistunnossa, niin silloin EUn ratifioinnin kautta voidaan päästä 55 prosentin päästötavoitteeseen ja sitten Pariisin sopimus voi astua voimaan. Eli odottelemme huomista äänestystä. Sitten kohta 10. Eli vastalause geneettisesti muunnetun maissin siementen saattaminen markkinoille – Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 11. Geneettisesti muunnetun maissin 1507 siementen saattaminen markkinoille. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 12. Vastalause. Geneettisesti muunnetun maissin MON 810 siementen saattaminen markkinoille. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 13. Geneettisesti muunnetusta maisista muun 890 valmistettujen tuotteiden markkinoille saattaminen – Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten Sitten kohta 13 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Muita asioita ei ole ja seuraava kokous on sitten 12.13. lokakuuta. Kiitoksia ja hyvää illallista.